ilmoitti, että Daniel Dalton 8. tammikuuta 2015 alkaen ja Stelius Kuluglu 27. tammikuuta 2015 ja Annaleen van Bossaut 8. tammikuuta ja Hilde Valtmans 8 ensimmäinen tammikuuta 2015. Mandaatit julistetaan päteviksi. Kukaan ei vastusta, näin päätetään.